Okay, colleagues, I'll get started. No, we're a bit... no niin, hyvät kollegat, voimme aloitella pikkuhiljaa, vaikka me, meitä on vähän niukasti paikalla. Entä sopiko esityslista luonnos kaikille sitten? Hyvä. Jos näin on, niin voimme hyväksyä 26., 27. ja 3. joulukuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjoihin, niin sopivatko ne kaikille? Tyydyttää kaikkia. Sitten ää, neljäs kohta, moottoriajoneuvon siirtäminen yksinkertaisella, yksinkertaisella tavalla. Siis herra Pirkker on siinä esittelen. Herra Pirkker, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, että olit vähän sen esille, että tässä on kyseessä lausunto, jossa katsotaan moottoriajoneuvon siirtämisen yksinkertaistamista ja sisämarkkinoiden sisällä siis. Huomenna meillä on äänestys tähän liittyen ja voin todeta, että tuskin mitään ongelmia näkyy asiassa. Se, tässä on neljä tavoitetta tällä asetuksella. Ensinnäkin pyritään ajoneuvojen vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Eli tämän liikkuvuuden käyttäjille siis suuri positiivinen asia, joka, jossa parlamentti voi auttaa kyseisiä edunsaajia. Ja toinen positiivinen asia on se, että hallinnosta taakkaa kevennetään. Ja näin voidaan myöskin säästää hallintokuluja melkein 1,5 miljardia euroa keventyvät nämä kulut sitten. Ja kolmannes tavoite on liikenneturvallisuuden takaaminen, että jäsenvaltioissa käyttää samoja standardeja, samaa korkeatasoa. tasoa. Ja neljäs tavoite on sitten se, että tietojen vaihdon avulla voidaan taistella väärinkäytöksiä ja, ja varastamista vastaan. Joten tässä on positiivisia aloitteita. Ja komissio on hyviä aloitteita asiaan liittyen. Haluaisin kiittää erityisesti varjoesittelijöitä Meillä oli kaksi hyvin intensiivistä kokousta, jossa keskusteltiin niistä asioista, jotka ovat tulleet mukaan kompromisseihin. Osittain aikatauluun liittyviä tai aikarajoihin liittyviä ja sitten miten syvälle tämä järjestelmä menee jäsenvaltioissa. Voin todeta ilman menettä syvemmälle niin yksityiskohtiin, että varjoesittelijöiden kanssa kokouksen tuloksena tuli esille, että nämä pienet tarkistukset, jotka on tehty tähän liittyen, koskevat erityisesti kuljetusalaa, ja tässä on oikeastaan sovittu, sovittu asiasta, siinä on, siinä on myöskin pitäydytty näitä 33 tarkistusta, jotka on tehty. Osa niistä vedettiin pois, koska niiden sisällöt, jotka mainittiin on jo joko mietinnössä tai komission irrotuksessa muutenkin mukana, joten niitä ei sitten enää tarvitse tehdä tarkistuksena. Joten kiitän niitä kollegoita, jotka ovat olleet niin ymmärtäväisiä ja vetäneet tarkistuksessa pois. Täällä onkin tehty sellaisia tarkistuksia, pyritään selventämään käsitteitä ja niitä on myös hyväksytty ja näistä on keskusteltukin. Ja tässä on tietenkin muutamia tarkistuksia, jotka on yhdessä varjoesittelijöiden kanssa hylätty minun taholtani sillä huomautuksella, että tämä ei ole käytännön läheistä. Tietenkin on hyvä tehdä toivelistaa, mutta toiveen pitää myöskin olla sellainen, että se voidaan toteuttaa ja pitää olla jonkunnäköinen valvonnan mahdollisuus tähän näin olemassa, että tiettyjä määräyksiä ei vain yksinkertaisesti voi toteuttaa. Ja tämä ymmärtämys oli kaikissa puolueryhmissä takana. Joten näillä muutamilla tarkistuksilla, jotka olemme tämän tehneet, varmaan näillä saamme hyväksynnän aikaiseksi. Ja ehkä vain muutamia on, joissa, joita ehkä ei hyväksytä, mutta tämä hylkääminenkin voidaan perustella kyllä hyvin tai oikeastaan varjoesittelijän kokouksessa tämä hylkääminen myöskin hyväksyttiin. Ja yhteistyö on mennyt erittäin hyvin varjoesittelijöiden kanssa tässä eteenpäin, joten odotan nyt keskustelua tai kysymyksiä teidän taholtanne tähän liittyen. Kiitoksia kovasti, herra Dibacke. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Me teimme erinomaista yhteistyötä näiden kahden kokouksen aikana, jotka järjestettiin. Kaksi tarkistusta, jonka itse olen, jotka itse olen laatinut. Yhdessä niissä korostetaan sitä, että jäsenvaltioiden pitää taata, että ajoneuvorekisteriviranomaiset viranomaiset toimivat asianmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että te- tietoja sähköisesti vaihdetaan ja pitää tunnistaa toisten jäsenvaltioiden asiakirjat. Ja toinen tarkistus liittyy siihen, että kun muuttaa toisen jäsenvaltion, niin pitää rekisteröidä ajoneuvo kolmen kuukauden aikana. Komissio sanoo kuusi kuukautta. Minun mielestäni tämä on liian pitkä aika. Tiedän, että on muita jäseniä, jotka pitäisivät parempana, että pidettäisiin tämä kuusi kuukautta, sen sijaan otettaisiin kolme, mutta joka tapauksessa esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Hän on todellakin ottanut huomioon nämä kuljetusasiat tässä ja avous, avoimuus ja yksinkertaistaminen ovat prioriteetteja ja esittelijä on ottanut myöskin tietosuojaa tähän, äh, tässä huomioon. Tämä on tärkeä liberaali- ja Tärkeää on se, että asiat yksinkertaistuvat kuluttajille. Kaikki varmasti olemme samaa mieltä ja odotan, että äänestykset tulee helppo huomenna. Bradburn. Kiitoksia Bradburn sitten. Kiitos puheenjohtaja. Edeltäni tavoin haluaisin kiittää Pirkkeriä hyvästä työstä, mutta toki, toki muistaa, että tämä juontaa Öö, sisämarkkinavaliokunnan mietinnöistä liittyen kansalaisten 20 vakavimpaan huoleen. Eli tässä nyt reagoidaan kansalaisten tarpeisiin. Siksi olen öö, hyvin miel, miel, hyvillä mielin lukenut tätä öö, Pörkerin työtä. Ja tässä kun puhutaan nyt byrokratian lisäpaineista ja kustannuksista, erityisesti jossain jäsenmaassa, kun kun joissain jäsenmaissa nimenomaan tämä uudelleen rekisteröinti on varsin kallista lystiä, kun henkilö on tuonut ö, oman autonsa. Ö, hyvä, että siitä, sitä on pyritty oikomaan, mutta toisaalta sitä ei vastaavasti kannata myöskään mahdollistaa byrokratian kasvamista liialliseksi. Bakker puhuu näistä aikarajoista. Minun muutosesityksessäni puhutaan yhdeksän kuukauden määräajasta. Sitten on kuultu kolmea kuukautta ja ja kuuttakin, joka taisi olla se komission ehdotus, mutta minun mielestäni, että, että, että mahdollistetaan tämä mahdollisimman notkea ongelmaton rekisteröinnin vaihto, annetaan sitä aikaa sitten vähän enemmän myöskin. Niin, et, koska saattaa hyvinkin käydä, että tällaiset asiat äkkiä joutuvat sitten tänne jonon hännille, kun ihmiset asioitaan uudessa maassa järjestelevät, etsivät asuntoja ja työpaikkoja ja päivähoitoa. Eli minun mielestäni tässä pitäisi olla mahdollisimman joustava, mitä tulee sitten todellakin siihen, että missä ajassa ihmiset nämä, nämä rekisteröinnit ja asiat joutuvat hoitamaan kuntoon. Mutta ei tässä mitään todellakaan muuta. Pirkkeri, kovasti kiitoksia hyvästä työstä. Edustaja Ella Sender. Gracias, presidente. Sí, también gracias, señor Pirker, eh, todo el trabajo. Kiitoksia. Myös minä haluaisin kiittää herra Pirkeriä tehdystä työstä. Ja on aivan oikein, että me halusimme täydentää mietintöjä muutamilla käytännönläheisillä asioilla. Me teimme hyvää yhteistyötä, mutta meillä on vielä yksi pyyntö tai kysymys. Voitaisiko tarkistus 31 ottaa vielä huomioon, koska tässähän juuri pyritään siihen, että rajat ylittävät sakkomaksut otettaisiin paremmin huomioon. Sehän on aihe, joka, josta olemme puhuneet myöskin neuvoston kanssa, ja siitä on ollut yleinen hyväksyntä, että voitaisiin toimia tehokkaammin näiden suhteen. Että niissä tapauksissa, jos otetaan liikennerikkomuksia tai sakkoja vielä vireillä, niin näissä yhteyksissä – kun halutaan sitten rekisteröidä auto tai palaa sitten sinne valtioon, missä tämä rikkomus on tehty, niin silloin voidaan sitten samalla myöskin vaatia sakkoja maksettavaksi. Että tämä ottaisi huomioon rekisteröinnin yhteydessä ennen kuin rekisteröity hyväksytään. Jos joku haluaa rekisteröidä autonsa, niin sitten sitä ennen hänen pitäisi maksaa myös sakot pois. Tämähän voisi olla uusi tai lisää täytäntöönpano väline tässä yhteydessä. Äh, Eva Lichtenberger, jetzt sich da ist im anderen Ausschuss ist. Niin, äh, tässä Lettenberger on tässä pois, hän oli tässä varsinainen varjoesittely, mutta hänen puolestaan haluan kiittää vain herra Birkkeriä. Hyvää työtä. Gorka. Komissiosta sitten, herra Gorka, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin paljon tästä mietinnöstä. Se on myönteinen. Meidän mielestämme tämä aloite on löyt, saanut oikeanlaisen vastauksen tässä mietinnössä. Ja ymmärrämme, että keskustelujen kuluessa on tullut esiin erilaisia ehdotuksia. Meidän mielestämme meidän oma alkuperäinen ehdotuksemme olisi paras, halusimme pysytellä siinä. Ja joskus on hieman ristiriitaisiakin ehdotuksia tullut esimerkiksi tähän ajanjaksoon. Rekisteröinnille on puhuttu ajanjaksosta kolme kuukautta, yhdeksän kuukautta, me ehdotamme kuusi kuukautta. Tämä on meidän mielestämme tasapainoinen hyvä ehdotus. Sitten nämä kommentit, joita on tässä sanottu tähän mennessä, niin erityisesti viittaa viittausdirektiivin vuodelta 2011 meidän mielestämme ei ole mitään erityistä syytä kieltää rekisteröintiä erityisesti siitä syystä, että on olemassa mekanismi, jolla sitten täytäntöönpanna näitä sakkoja. Eli meidän mielestämme tämä pitäisi jättää. Mutta yleisesti ottaen haluaisin kiittää erittäin paljon jälleen kerran tästä myönteisestä lähestymistavasta tähän meidän ehdotuksemme. Kiitos. Yrkker, oliko vielä täällä loppukommentteja? Mikrofoni. Ganz kurz zu den beiden... Vain lyhyesti kahteen mainittuun asiaan. Tuo koski aikarajaa. Tämä on oikeastaan kompromissiertus, joka olen tehnyt tästä. Tinkään... jotkut ovat ehkä muitakin aikarajoja tähän kolmesta, kuudesta, yhdeksästä, kahteentoista kuukauteen on tehty erotuksia. Mutta koska on varmaankin puolen vuoden aikana mahdollista rekisteröidä ajoneuvo, vaikka tietenkin ensin pitää etsiä asunto ja muut asiat hoitaa, mutta kyllä puoli vuotta minusta vaikuttaa ihan järkevältä aikarajalta. Joten pysytään komissiohjelmatuksessa eli kuudessa kuukaudessa. Ja toinen kommentti koskee tätä kieltämyssyytä. Ja minä en hyväksyisi tätä ehdotusta, koska tämä muuten saattaa viivästyttää asiaa muutoin. Ihan turhaan. Ja kuitenkin syyt ovat ihan muualla loppujen lopuksi. Joten minä tätä yksinkertaistaa asioita ajoneuvon haltijoiden etujen mukaisesti. Joten en halua ottaa tätä mukaan tähän, koska tämä olisi tavallaan estosyy. Joten näin yleisen linjana haluan vetää asian ilman suurempia byrokraattisia kommervenkkejä läpi, joten jotta tämä tapahtuisi nopeasti tämä rekisteröinti toisessa valtiossa. Joten tämän takia varjoesittelijän kanssa hylkäsimme tämän ehdotuksen. Ja toivottavasti ymmärrät tämän vieläkin, jos vieläkin evään sen. Ihan yksinkertaistamisen ja konsolidoinnin nimissä. Joten kiitokset kaikille osallisille. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Pirker. Äänestys on huomenna aamulla. Me emme IMKon äänestyksestä vielä tiedä. Ehkä huomenna jossain vaiheessa toivottavasti sitten ihmiset vielä jaksavat kohotella kättään päästessään huomenna teidän raporttiinne. Onko kellään tietoa herra Kamalin liikkeestä? Hänen äänityslistalla sanotaan kello 16 ja, ja nyt ollaan hiukan etuajassa odotellaan nyt siihen asti, kunnes hän saapuu paikalle kymmenkunta minuuttia, niin –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 Okay, colleagues. No niin, kollegat. Uh, Mr. Kamal is... Uh... Kamal ei pääse tänne paikalle, mutta Foster sitten esittelee hänen puolestaan tämän. Eli Fosteria pääsemme, hänestä pääsemme nauttimaan, tästä hyödymme. Eli seuraava kohta esityslistalla siis on kilpailupolitiikkaa koskeva vuori, vuosikertomus. Lausunto, Erre Foster. Chairman, and uh, I'll just wait a minute. Just... Kiitoksia, odotan vain, että kollegat ovat tänne paikan päälle. We can be really brief on this. Um, unfortunately... Niin, ihan lyhyesti tästä. Valitettavasti hyvä kollegani Kamal ei päässyt paikalle tänään tutkimaan näitä tarkistuksia, mutta kuitenkin kerron, mistä hän on minulle puhunut. Hän on ottanut huomioon kaikki, mitä hänellä on ehdotettu. Ja eh, kiitoksia, olemme saaneet nämä kommentit valiokunnalta. Niin, saisimmeko hieman hiljaisuutta? Niin, tässä on paljon tarkistuksia, joita mielellämme tuemme. Tässä hän on pyrkinyt löytämään mahdollisia kompromisseja, aina kun mahdollista, ja toivottavasti nämä kompromissitarkistukset ovat hyväksyttävissä muille jäsenille. Ja Ekon valiokunnalle pitäisi lähettää vahva viesti siitä, että meidän pitäisi todellakin eh, saada työllisyyttä lisättyä näinä vaikeina aikoina. Ja mitä hänen puolestaan nyt haluaisin tehdä, varjoesittelijät, jotka ovat täällä mukana, tai ihmiset, jotka puhuvat heidän puolestaan, ehkä he voisivat nyt kommentoida. Se olisi hyödyllistä. Voisivat kommentoida näitä kompromisseja, joita on tehty. Eli jos he voisivat hieman kertoa meille, missä mennään, ja voimme sitten kertoa tästä takaisin eteenpäin. Kiitoksia. Thank you, Jackie. Kiitos, Jackie, tästä, että tulit, äh, tulit sijaiseksi. George ja Grosch, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä ja pyytää anteeksi Luista Grenadilta, joka ei tänään paikalla. Jotenkin hyvä, että tiettyjä kompromisseja on löydetty ja nämä kompromissit hänen mielestään ovat hyvä tasapaino toisaalta markkinoiden avaamisen ja toisaalta sitten liikennealueen luomisen välillä, joka on taloudellisesti tietenkin hyvä mutta sinne pitää olla myöskin sääntelviä toimenpiteitä mukana, koska markkinat eivät sääntele kaikkia itse, niin kuin kauniisti todetaan. Joten on hyvä, että täällä myöskin työolosuhteet ja työpaikkojen luominen, joka loppujen lopuksi pitäisi olla tietenkin tavoitteena, ovat hyviä tavoitteita, eikä saa olla pelkästään puhe markkinoiden avaamisesta. Sitten myöskin seuraamuksista voin todeta, että uskon, että huomenna meidän pitäisi luoda avoin liikennealue, joka ei ole pelkästään markkinoiden suhteen avoin, vaan myöskin seuraamusten täytäntöönpanon suhteen. Että seuraamuksillakin on tietty aspekti tässä mukana, joita niitä pitää käsitellä saman kaltaisesti, ettei sitten raja todeta, että joissain valtioissa jostain seuraus on, seuraus on pieni tai ei ollenkaan, ja toisaalta taas suuri. Ja totta kai täällä on myöskin taloudellinen seuraamus siinä mielessä, että samankaltaista rikkomusta annetaan – vastaavanlaisia seuraamuksia. Joten kollega tarkistus 50 pitäisi ottaa myöskin huomioon. Thank you very much. Kiitos tästä. Herra Venjen. Uh, <clears throat> yes, my comments are, are... Minun mm, kommenttini lähinnä rajoittuvat kompromissiehdotukseen kaksi. <clears throat> Saimme siitä nimittäin juuri uunituoreen version. Olin aikeissa sanoa ennen tätä uutta versiota, että olisin, oli oikeastaan aika samoilla linjoilla kaikkien äänestyssuositusten ja muiden ja kompromissien kanssa. Mutta nyt tilanne onkin jo täysin toinen. Kakkoskompromississahan nyt edellytetään komissiolta lainausmerkeissä – yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen loppuun saattamista ja huolehtimaan siitä, että olosuhteet alan kilpailukyvylle ovat oikean suuntaiset. 34 muutosehdotusta, joka, joka tässä, muutos, tässä kompromississa oli mukana, viittaa nimenomaan kansallisiin markkinoihin. Kansainväliset markkinathan <clears throat> ovat jo auki. Enää sitten nämä koti, kotimaiset rautatie- ja junakuljetusmarkkinat, jotka ovat rajoitetuna. Puhutaanko, puhutaanko tässä nyt jo kilpailulle avo, avoin, avoina kilpailulla olevien, olevien alojen avaamista kilpailulle ja toisinpäin. Eli että tämä on niin yhtä tyhjän kanssa. Nyt meillä on kompromissi tässä, jossa on tolkun häivääkään, koska siinä puhutaan niin alueista, jotka ovat hyvinkin avoina kilpailulla. Tässä viittaan muutosesityksemme 34, että meidän se ei enää ole 34, siis osa kompromissia. 35. <clears throat> Mm, eli 35. Me haluamme sen osaksi kompromissia. Mm. Se, se on nyt todellakin otettu siitä pois, mistä olen aika tyytymätön. Siis kompromissihan äh, määritelmä tarkoittaa sitä, että siinä on mukana enemmänkin kuin yhden ryhmän omia ehdotuksia. Edustaja Tikau. Äh, edustaja Tikau ensin. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin sanoa, että olen pahoillani siitä, että en ole kokoontunut varjoesittelijöiden kanssa – nyt kun keskustelu on alkanut, olen pahoillani, että meillä ei ollut kokouksia. Olisimme varmasti saaneet aikaiseksi jonkinlaisia kompromisseja, jotka kaikki olisivat voineet hyväksyä ja ne, ne olisi voinut ottaa mukaan tähän lausuntoon. Ja siinä olisi saatu liikennematkailuvaliokunnan enemmistön ääni kulviin. Haluaisin myös periaatteen vuoksi sanoa, että tarkistukset, kompromissitarkistukset vaikka niissä katetaankin joitakin sosiaalidemokraattien tarkistuksia, mutta niitä ei kuitenkaan ole kaikkia otettu mukaan kompromissitarkistuksiin. Eli meidän mielestämme, koska niitä ei ole otettu mukaan, niistä pitäisi äänestää eri, erikseen. Eli kompromissi tukset, jotka itse olemme saaneet, niissä ei ole tietoa niistä ryhmistä, jotka itse asiassa tukevat näitä kompromissitarkistuksia. Eli aivan kuten puheenjohtaja juuri sanoi, emme tiedä, että ovatko nämä oikeastaan kompromisseja. Me äänestämme tarkistuksen, tarkistusluettelon eh, perusteella, jotka, joka on annettu kollegojemme tarkistusten eh, pohjalta. Eli ihan periaatteen vuoksi me voimme tukea vapauttamista sellaisissa olosuhteissa, joissa taataan myös sosiaaliolosuhteet. Eli oikeudenmukainen kilpailu tarkoittaa sitä, että se on myös sosiaalisesti oikeudenpuolista, eli emme sinänsä tue vapauttamista, jossa on mukana erilaisia äh, heikennyksiä työntekijöiden sosiaalisiin olosuhteisiin. Minä olen ehdottanut useita tarkistuksia, jotka liittyvät äh, lentoliikenteeseen. Olemme pyytäneet komissiota tutkimaan, että onko olemassa joitakin olosuhteita, epäreilua kilpailua, erityisesti kun ajatellaan näitä halpalentoyhtiöitä. Ja myöskin me tuemme paikallisten alueellisten lentokenttien tilannetta. On tärkeää, että nämä lentokentät olisivat mukana sisälentoliikenteen markkinoilla. Olemme ehdottaneet myöskin tarkistuksia, jotka liittyvät tieliikenne kuljetusten vapauttamisen ja tuemme kaikkia tarkistuksia liittyen tähän, mutta vapautus pitäisi tapahtua siten, että sosiaaliset kriteerit otetaan huomioon, niitä noudatetaan ja ainoastaan silloin kun tämä taataan, niin voimme tueta tätä. Olen pahoillani, että huomenna äänestetään ja tänään meillä ei kuitenkaan vielä ole lopullista äänestysluetteloa. Ja huomenna meidän pitää äänestää, mutta valitettavasti on, jonkin, on tällaisia kompromissitarkistuksia, emmekä ole varma siitä, että kuinka moni ryhmä niitä tukee. Ja jotkut tarkistukset ovat sellaisia, jota, jotka on otettu mukaan kompromissitarkistuksen, mutta ei ole selvää, että pitäisikö niistä äänestää erikseen. Ja meillä pitäisi olla mahdollisuus li vielä lisätä tämän. Yleensä minä kiitän esittelijää vähän ennen äänestystä, mutta nyt voi tehdä tällä kertaa teille. <laughs> En ole koskaan nähnyt häntä. Katsoin kuvaa vain netistä, Siellä oli hän ei koskaan pyydä meitä keskustelemaan näistä tarkistuksista, miksi hän puolustaa niitä tai vastustaa niitä. Tällaista katastrofia ei ole koskaan hänet. Nyt hän ei ole paikan päällä täällä. Oikeastaan tällä pitäisi kieltää. Niin. Tämä ei ole mitään yhteistyötä. Jos seuraavalla kerralla hän ei saa mitään lausuntoa kyllä hoitaakseen, ottaa. Minä urani aikana täällä tavannut tällaista aikaisemmin. Tämä otsakki voisi olla epäreilun kilpailun sementointu eurooppalaisilla markkinoilla liikennesektorilla. Hän pitää saman katsottu kuuluman kuin komissiollakin ja katsoo vain tiettyjä sektoreja tässä ja kaikkia. Meillä on Johannes Ludwig, CDUn edustaja, joka totesi, että liikennepolitiikassa markkinatalous on otettu pois käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että Tällainen sosialistinen suunnitelma talous on taas vallalla ja ympäristöongelmia vain pahennetaan. Ja tässäkin on näin. Meidän pyyntömme sen suhteen, että alueellisia lentokenttiä käyttäisi paremmin, vaikka nämä ovat kaikki velkaisia. Tällä niihin on, niihin on investoitu miljoonia, niillä on kaksi lentoa viikossa. Ja kun niihin on investoitu miljoonia, niin niitä ei voida sulkea, sitten niihin lisätään vain, lisätään lisää rahaa tai EasyJet, tai Strasbourg. Totta kai junalla on nopeammin siellä. Ja sitten onko, kannattaako tämä EasyJetin linja sinne vai ei. EasyJet totesi, että he tekevät 300 miljoonaa plussaa, mutta oikeastaan he tekevät 500 miljoonaa miinusta. 800 miljoonaa eroa. Tämä ei ole koskaan kiistänyt. Tämä on, tämä on siis tukiaista 800 miljoonaa. Ja se, että alueellisia kenttiä käyttäisi paremmin, tämä ei liity niinkään kilpailuun. Tämä on kilpailun väärentämistä. Tämä on kauheaa suunnitelmataloutta ja ympäristön tuhoamista. Ja sitten tiettyihin asioihin taas meillä ei ole varoja. Me olemme tehneet tarkistuksia myös, myös siihen liittyen, miten tämä räätylittävä ylittävä rautatieliikenne toimii. George pa teki tähän myös kertoksen, että tässä täytyy kompromissi, tämän voimme hyväksyä. Tästäkin kilpailuperiaatetta loukataan. Tietenkin pitäisi rajat ylittäviä yhteyksiä tehdä lisää, ja tässä sitä vaikeutta tai tehdään mahdottomaksi pitää todeta, että jos Saksa tekisi tämän, minäkin vastustaisin sitä, koska minä olen eurooppalainen. Pidetään nyt tästä kannasta kiinni. Kiitoksia. Ja sitten vielä kaksi esitystä. Totesimme, että epäreilu kilpailu pitää poistaa. Sitten kohta 7, äh, tarkistus 40. Te hylkäätte tämän, en tiedä miksi. Ja tarkistus 10, myöskin meidän tekemämme, sekin hylätään. Enkä tiedä miksi. Jos voisimme keskustella tästä, niin ainakin tulisi selväksi, että jos loisimme tällaisia puitteita, joka antaisi paremmat toimintaolosuhteet rautatieliikenteelle ja taas sitten heikentäisi ympäristöä haita, haitallisen toimintamuotojen käyttöä. Jos emme tee näin, niin ei koskaan saada kyllä liikennettä enemmän rautateille siirtymään. Meidän pitää muuttua, muuttaa näitä puitteita. Että se ei ymmärrä tätä, niin ei hänen pidä kyllä tehdä sitä mitä mietintöä tai lausuntoa kilpailusta. Hänen pitäisi vaan vaieta, kun hänellä mitään positiivista asiaa todettavaksi. Koskaan on ollut näin tiukkaa, mutta tämä nyt on tilanne. Tämä pitää todeta se suoraan. Ja Filja Kiitos puheenjohtaja. Grosch oman kantamme aika selkeästi selitti en puhu enää näistä yleisistä asioista eikä, enkä kompromisseistakaan sen kummempaa, jos sanoo. Pari seikkaa ottaisin huomioon. Michael Kramer, Michael Kramer totesi, puhui näistä veroista. Ranskassahan on varmaankin siellä sitten päätynyt tappion tielle. En ole siihen tietenkään enää voi olla tyytyväinen, mutta siitä haluaisin muistuttaa, että että minusta öö, öö, kirje puheenjohtajalta Kallasille olisi hyvä kirjoittaa ja, ja tässä olisi sitten hyvä vaatia öö, komissiolta kannanottoa tähän vielä. Toinen seikka, mistä Martin ja muut, puhut, muut koski näitä seuraamuksia silloin, kun rikotaan maantien liikennemääräyksiä 2010 saksalainen kollega teki mietinnön, johon komissio ei kovinkaan pontevasti tarttunut. Eli sitten on tällaisia tietoa, tiedottavat epämääräisiä ja harmonisointia ei siltä osin ole voitu toteuttaa eikä edes kunnolla käynnistääkään. Monet, monissa maissa on tällaisia sakkoluotteloita seuraamu jotka ovat hyvinkin poikkeavia muiden maiden vastaavista. Ja tässä on ehdottomasti päätävä, päästävä yhden, yhdenmukaisuuteen. Jois, joissain ei ole mitään porastettuja seuraamuksia tai sakkuja, toisissa taas hyvinkin runsaasti por, portaita Äh, voidaan niin sit, äh, tavallaan myöskin sitten koittaa pelotteena, kun voidaan tietää etukäteen, minkälainen por- sakkoporastus odottaa. Joka tapauksessa samoista määräyksistä, samoista asioista pitää olla samansuuntaiset seuraamukset niin e-, eikä, eikä, eikä joka maassa sitten omaa järjestelmää soveltaa. Sehän johtaa taas kilpailun äh, vääristymiseen. Mm, tässä viitattiin neljän, viittasi neljänteen rautatiepakettiin se, äh, tämä kansallisten, äh, kansallisen verkoston avaamisen täytyy olla hyvin perusteelta. Muussa tapauksessa avataan Pandoran lipas kyllä. Me olemme muutama vuosi sitten tästä kansainvälisestä paketista tehdä, päässeet, päässeet sopimukseen, niin se on tal- taloudellisesti tietysti ää, äh, hyvin kannattava, mutta tässä täytyy myöskin aina muistaa hyvin punnitot sosiaaliset oheistoimet. Mr. Grigorovic for the commission. Komissiosta herra Grigorovic, en, ennen kuin aloitatte kuitenkin. Minä nimittäin, ei tässä ei ole ollut mitään varjoesittelyiden tapaamista, ei oikeastaan minkäänlaisia muitakaan palavereja, joissa näitä kompromisseja olisi hiottu mutta eh, aion eh, eh, ehdottaa, että me lykkäämme koko asian käsittelyä, mutta tässä en kuuntelemme komissiolle nyt puheenvuoron ennen. Mä haluaisin kuitenkin varoittaa, että ennen kuin turhaan lyrikkaan nyt sitten suotta päiten sorru. Olkaa hyvä nyt kuitenkin. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vastaukset kahteen asiaan, jotka on otettu marraskuun kokouksessa esillä. E, yksi kysymys oli sellainen, joka liittyi näihin lentoyhtiöiden yhteenliittymän sopimuksiin. Sitten toinen liittyi IFER-veron rautatiepuolella. Eli ihan ensimmäiseksi tämä ensimmäinen lentoyhtiöiden sopimus. Ja tämä vastaus on varmastikin jo lähtenyt matkaan kyseiselle jäsenelle 6. marraskuuta otettiin esille tämä kysymys lentoyhtiöiden liittymässopimuksista. Ja komissio tällä hetkellä tutkii kahta tapausta tarkastakseen, että ovatko nämä so- sopimukset EUn kilpailulainsäädännön mukaisia. Tämä artikla 1.1 liit- Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Ja Lufthansa, Turkish Airlines, sopimukset Frankfurt, Istanbul, Munich, Istanbul äh, reitillä ja myöskin Brussels Airlines li- Bryssel-Lissabon-reitillä. Co-sharing on tällainen yhteen yleinen toimintatapa ja sopimuksessa sovitaan, että yhden lentoyhtiön reitit ovat sellaisia, joita sitten myös operoidaan tai niitä myöskin mainostetaan toisen lentoyhtiön puolesta. Joskus näistä sopimuksista voi tulla kilpailu ristiriitoja, ristiriitoja jos jos lentoyhtiö toimittaa omia lentoja ja myöskin tällaisessa lentokeskuks menevien reiteillä ja myöskin eri, tyy, eri reiteillä. Ja tämän tietyn tyyppinen co-chair-menettely saattaa johtaa korkeampiin hintoihin ja huonompaan palveluun asiakkaille. Ja jos tapaus on tällainen, niin komissio pyrkii antamaan selkeät ohjeet siitä, että minkä tyyppinen co-sharing olisi EU-lainsäädännön mukaista. Ja lentoyhtiöt sitten olisivat paremmassa tilanteessa, voivat itse tutkia sitä, että ovatko omat, niiden omat toiminnat lainsäädännön mukaisia vai pitääkö niitä muuttaa siinäkin tapauksessa, että ne eivät ole komission tutkinnan kohteena. Ja sitten toinen asia, johon haluaisin puuttua, liittyy tähän IFER-tapaukseen. Tässä on kuunneltu pääosastoa ja komission osastot ovat tutkineet Ranskan tilannetta IFER-veron osalta – Kyseessä on verkkoyhtiötä koskeva kiinteä vero, eli tätä käytetään Ranskan, Ranskan rautatieliikenneessä, ja komissio on sitä mieltä, että IFER-vero saattaa vahingoittaa markkinoita matkustaja liikennettä, koska vero voi aiheuttaa esteen muille toimijoille – tuottaa, antaa palveluita Ranskassa tai Ranskan kautta. Ja komission osastot pyrkii tutkimaan siitä, että toimiko, toimitaanko tässä EUn sopimusten vastaisesti. Kiitoksia komissiolle. Onko, Mihail, onko kysymys sinulla? On hyvä, että komissio näkee kilpailun uhattuna, mutta kaksi vuotta ja mä haluan tässä päätöstä, jos tämä jatkuu näin, niin jos te tälle, että te, te tehdään päätös tästä jälkeen, kun räätyyttäjä liikenne on loppunut. Minkä takia komissio odotti tässä ja antaa tämän, tämän liikenteen jatkumista eikä pysäytä junia heti rajan jälkeen. Nyt kaksi vuotta on kulunut ja haluamme kuulla, mitä komissio tekee siis sopimusten valvoja. Mitä tehdään siinä tapauksessa, kun sopimuksia ei noudata? Thank you. Michael, are you talking about the French rail tax? No niin, erityisesti tämä ranskalainen on tässä nyt kiikasta. Haluaako komissio tähän ollenkaan mitään vastata? Niin, no tässä vaiheessa voin äh, kirjata tämän ja vastata tuonnempana. jos se kirja mennä väärällä tyypillä, sitten lähde nyt tässä heti vastaan. No, mutta kuitenkin. Meillä oli määrä tästä huomenna äänestää, mutta kuitenkin varjoesittelijät huokuvat tyytymättömyyttään, kun ei ole mitään kokouksia, yhteisiä kokouksiakaan ollut, eikä kompromisseista ole yhdessä neuvoteltu, vaan tässä on pelkästään e-, e-, esittelijän kanta. Talousvaliokunta äänestää vasta helmikuussa tästä asiasta. Eli me voimme hyvinkin lykätä äänestystä mm, tammikuun 22. päivään. Kelpaako kaikille tämä ehdotus lykätä asian käsittelyä, että saamme sitten esittelijäkin viestin jakeluun, että kannattaisi tavata näitä varjoesittelijöitään välillä. Ja siltä pohjalta sitten lähtisimme etenemään siellä edustavasta. Kiitos, tämä on erittäin hyvä. Said ei itse asiassa voi hyvin, siksi hän ei ole täällä paikalla. Nämä kommentit, joita Michael teit tässä valiokunnassa, tämä on ensimmäinen kerta, kun käy näin, että esittelijä ei tule paikalle. Eli se, mitä oikeastaan tapahtui, Kamal on sairas, hän ei ole paikalla tänään, ja lähetin hänelle tekstiviestin, ja nyt pyritään saamaan hänelle tietoa. Eli tässä kyseessä on se, että miten kompromisseja oikeastaan käsitellään. Merkitse, tai olen ottanut huomioon nämä kommentit, mitä puheenjohtaja sanoi, niistä pitää keskustella perusteellisesti. Ja puheenjohtajan ehdotus on hyvä, kun hän sanoi, että me voimme siirtää tätä tammikuulle. Ja edustaja Kammel on pahoitellut sitä, että hän ei ole tällä paikalla ja hän varmasti sopii, eli jos toimitaan näin. Ja jos teille sopii, haluaisin ottaa tämän yhden kommentin liittyen co-sharing-toimintaan. En tiedä, tulenko nyt toiselta planeelta, mutta olemme toimineet näin jo 20 vuoden ajan tai kauemminkin, joten en ole varma, että mitä komission kollega oikeastaan tarkoittaa, eli kaksi lentoyhtiötä, jotka toimivat näin. Kaikki tiedämme, miksi tätä yhteistunnusta käytetään. Eli sinnekö, sinnekö me nyt tässä olemme menossa? Olen hieman nyt hämmentynyt näistä yksityiskohdista ja muista. Eli olisi kummallista, jos tällaista co-sharing-toimintaa ei olisi paikallisella alueellisella pienellä lentoyhtiöllä. Mutta ehkä en ymmärrä, että minun pitää varmasti tästä puhua komission kanssa, mutta kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti tammikuussa pyrimme sitten pääsemään tässä eteenpäin parhaalla tavalla. Ja ihan niin, sinut mainittiin. Niin, ei oikeastaan välttämättä sieltä, että he eivät tänä tänään paikan päällä. Tämästähän tapahtuu useamminkin, joku sairastuu ja niin edelleen. Totesin vain, että meillä ei ollut tapaamista varjoesittelijän kesken sitä, emmekä tienneet kukaan allekirjoittanut kompromissit. Tällaista en ole seitsemän vuoteen kertaakaan kokenut, ja tämän pidän ennenkin voimassa tämän toteamuksen. Hey, well, I think... No niin, no niin. Hyvä. Tilanne on nyt kirjoissa ja Siirretään käsittelyä tuonnemmas. Ja sitten voimme järjelliseltä pohjalta äänestää 22. päivä tammikuuta. Hyvä. Ja nyt sitten pyytäisin, että porukat voisivat poistua, että voimme käynnistää koordinaattoreiden kokouksen. Mutta ennen kuitenkaan äh, poistutte, muistakaa, että otatte äänestyslippunne, korttine huomenna mukaan, jos ei ole korttia, ei saa, anna, ei saa annetuksi ääntä, ääntäkään. No niin, kiitos. Äh, tyhjentään sali ja jatketaan koordinaattoreilla.